Tämän kiitos huomautuksestanne ja tämä tehdään välittömästi. Selvä. Sitten olen saanut seuraavilta poliittisilta ryhmiltä, EPPltä, liberaaleilta, GUE-ryhmältä, seuraavia nimitysehdotuksia tai eräitä nimitysehdotuksia valiokuntiin ja parlamentaarisiin valio- valtuuskuntiin ja nämä ovat liitettynä tämän istunnon pöytäkirjaan, ellei tähän pöytäkirjaan esitetä mitään huomautuksia. Nämä nimitykset katsotaan hyväksytyiksi. Teillä on siis nämä nimitysasiat kokousasiakirjoissa.